So, liebe, No niin, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, jatkamme nyt sitten äh, työryhmän, äh, joka käsittelee työsopimusneuvottelujen kehittymistä Troikka-ohjelmaan osallistuneessa jäsenvaltiossa. Haluan toivon sanoa sömmiset kiitokset äh, politiikkaosasto Aalle koska äh, valiokunta pyysi heitä tällaisen tilaisuuden järjestämistä. Haluan toivottaa tervetulleeksi äh, ne äh, alustajat, jotka ovat tulleet ollakin Ricardo Pontias rikodiikeskentäjä, joka on Eurofanista, Maria Pascampus Lima Lissabonin yliopistosta ja Aurora Triff Dublinin City-yliopistosta, Peter Rigney ilanin ammattiliittojen keskusjärjestöstä, ja Aristea Kukiadaki, toivottavasti äänsin nimen oikein, Manchesterin yliopistosta. Kreikkalaiset ovat aina hiukan vaikeita. Tervetuloa, kiitos siitä, että olette käytettävissämme keskustelua varten tänään. Meillä on 45 minuuttia ensimmäiseen taukoon, lounastaukoon. Jatkamme sitten iltapäivällä kello 15.30. Lyhyesti hiukan taustasta, miksi työllisyysvaliokunta on ryhtynyt toimiin tässä asiassa. Ensinnäkin meillähän on parlamentin päätösosama maaliskuuta 2014, joka käsittelee työllisyys- ja sosiaalinäkökantoja Troikan politiikan puitteissa. Me olemme työllisyysvaliokunnassa äskettäin seurantaryhmän, joka koskee uutta työ- ja sosiaalioikeutta Kreikassa luon muodostaneet, joka on pyytänyt Kreikan hallitusohjelman toimiin, ja meillä on myöskin aihe siinä mielessä, että Kreikan komissio, Euroopan komissio haluaa saada aikaan tällaista sosiaalista vuoropuhelua. Ja tässä yhteydessä meillä tänään on tämä keskustelu täällä kummempita puheita. Haluaisinkin antaa puheenvuoron välittömästi Ricardo Roquisekon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 Kiitos puheenjohtaja. Minä esittelen meidän äskettäin valmistettua tutkimustamme työehtosopimuksista aika pitkältäkin aika väriltä. Euroopassa on nimittäin tapahtunut paljonkin viime viiteen, viimeiseen 15 vuoteen 90-luvun lopulta lähtien ainakin. Ja me olemme halunneet saada tällaisen kaiken kattavan pitkän aikavälin käsityksen siitä, missä mennään. Ja arvioimme kehitystä ja myös mietimme tätä. Hetkinen, niin kyllä nämä kuvat näemme näkyvät. Ajatuksenamme oli kartoittaa muutoksia myös käytännön tasolla aina 90-luvun lopusta lähtien, koska on totta, että kuten nyt varmasti kohta tässä esityksessä havaitsette, että viime vuosien aikana kriisin seurauksena on tehty paljon tutkimuksia työmarkkinaneuvotteluista, mutta jotkut suuntaukset kyllä ovat olleet liikkeellä jo ennen koko kriisiä, joten tämä oli tutkimuksessamme varsinaisena ajatuksena se on ladattavissa Eurofundin eh, verkkosivuilta ja siitä voitte myös saada paperikopion. Eli tässä me halusimme kiinnittää huomiota ydinasioihin työehtoneuvotteluissa, millä tavalla työaikaa asioita on käsitelty ja palkkauskysymyksiä myös on käsitelty. Tutkimuksiahan on olemassa Eurofondista tehtynä myös näistä asioista. Eli mietimme sitten näitä eri osapuolia, minkälainen rooli ja tehtävä tällä työehtosopimusneuvotteluilla ylipäätään on miten nämä sopimukset sitten neuvotellaan ja miten ne täytäntöön pannaan, minkälaisia tuloksia näistä poliittisista sopimuksista on saatu aikaiseksi. Näin siis tutkimuksessa on perusrakenteena tuollainen perusajatus, tekijät, prosessit ja tulokset selventääksemme sitten tätä valtavaa tietomäärää, jota 15 vuoden kuluessa on Eurofundissa kerätty aina tähän päivään asti. Ja pyytäisin nyt seuraavaa kuvaa. Ja vielä seuraavaa niin me olemme tuottaneetkin valtavat määrät erilaisia kertomuksia ja tietoa vuosittain työ, markkinaneuvotteluista hyvin yksityiskohtaisesti, joten me keräämme tietysti tietoa ja pidämme kiinni näistä edeltävistäkin tutkimustuloksista. Ja seuraava kuva, kiitos. Me haluamme käyttää olemassa olevaa tutkimusta ja akateemista kirjallisuutta ja kyselylomakkeita jäsenvaltioidemme eri yhteyshenkilöiden kanssa. Seuraava kuva, kiitos. Niin, seuraava kuva. Niin, nyt lähden liikkeelle näistä päätoimijoista. Niin ensiksi me voimme miettiä, miten pää ammattiliitot ja työnantajaliitot ovat Euroopan unionissa kehittyneet viimeiseen, viimeisen 15 vuoden aikana. Ja tässä näkyy se, että tietysti on hyvin hankala arvioida koko kehitystä, koska kaikki nämä tiedot eivät välttämättä ole täysin vertailtavissa, mutta kuitenkin saadaan tällainen yleinen kuva siitä, että että järjestäytymisaste on laskussa Euroopan unionissa laajaltikin. Se näkyy monista eri kuvioista ja näin on erityisesti havaittavissa 90-luvun lopulta lähtien tässä kuvassa. Tuolla oikealla on tuo jäsenten määrä aina tuota 90-luvun lopusta lähtien ja nuo määrät ovat laskemassa, vaikka joissain maissa tosiaan on sitten huomattavissa tällainen vakaa jäsenyystaso. Ja näin siis hyvin eri, eriytyvääkin kehitystä on havaittavissa ja siksi tätä on vaikea arvioida, kun järjestöt voivat olla myös pieniä ja niistä on vaikea saada tätä tietoa. Ja sitten tuossa vasemmalla on kuvio siitä, missä on yrityksistä, joissa on kymmenen tai enemmän työntekijää työssä ja siitä, onko niissä Euroopan Eurofondin määrittelemä ammatti, tällainen järjestäytymiskehitys havaittavissa. Ja tässä kuvassa näkyy sitten järjestäytymisaste. Eri maissa havaitaan suuria eroja työnantajajärjestöissä unionissa ja sitten taas ammattiliitoissa, joiden määrä ei ole kasvamassa kovinkaan monessa valtiossa. Ja sitten idässä ja lännessä on huomattavia eroja, eli niissä maissa, joissa on pitkät perinteet yhteiskunnallisesta vuoropuhelusta ja erilaisista puitesopimuksista. Ja sitten taas Itä- ja Keski-Euroopan valtioissa on tosiaan laskenut nämä työnantajajärjestöjen että työn ammattiliittojen määrä Keski- ja Itä-Euroopassa. Ja tämä on päätilannekuvaus nykysuuntauksista ja osapuolten tilanteen kehittymisestä eri maissa ja myös yhteiskunnallisista vuoropuhelusta ja kolmikannasta ja kolmikantaneuvottelujen tilasta eri valtioissa ja eri mekanismien käytöstä eri maissa. No, on totta, että kaiken kaikkiaan näin tästä kuvasta puhutaan kolmikantaneuvottelusta ja kahdenvälisestä neuvottelusta. Totta kai se on sinänsä merkittävä tekijä edelleenkin, ja nyt, mutta nykyinen kriisi monissa unionimaissa on vaikuttanut tähän yhteiskunnalliseen vuoropuheluun. Tosin se on voinut olla vahva tekijä saamaan muutoksia aikaan työmarkkinoilla. Tässä seuraavassa kuvassa näkyy pääsuuntausten eri prosessien vaihe. Tässä on paljon tietoa, lisää tietoa löytyy tietysti tuosta kirjallisesta kertomuksesta ja minä olen pyrkinyt luomaan tällaiset yleislinjaukset merkittävimmistä kehitysasteista ja varmasti tässä kollegani voivat yksityiskohtaisemmin puhua erinäisistä, eri, erinäisistä tekijöistä. Eli tässä nyt voidaan nähdä juuri tuo mahdollisuus siirtää ja välittää yhdestä, yle, yhdestä sopimuksesta osasia toiseen sopimukseen ja voidaan nähdä se, että näistä työehtosopimuksista on lähdetty 90-luvun lopulla poikkeamaan kovastikin, erityisesti vuodesta 2008 lähtien monissa, monissa maissa – varsinkin sellaisissa maissa, joita nyt juuri arvioimme, kuten Irlanti, Kreikka, Portugalia ja Romania, joista tänään puhumme, niin myös lainsäädäntöä on muutettu ja on otettu erilaisia opt-out-järjestelmiä käyttöön ja muunlaisia poikeamaa mahdollisuuksia ikään kuin mm, tietyn aikavälin sisällä käytettäväksi työehtosopimuksista poikkeamiseksi. Eli on totta, että kaikki nämä maa, laajennetut uudet mahdollisuudet ovat käytössä unionin jäsenvaltioissa ja monia uusia tekstejä on ratifioitu viimeisten 15 vuoden aikana ja eri näissä maissa, näissä äsken mainitsemassani neljässä ja myös Espanjassa lainsäädäntömuutokset ovat olleet sellaiset, että on näin ollen helpompi poiketa tällaisesta yleisestä työehtosopimuksesta alakohtaisemmaksi ja pirstaloituneemmaksi on tuo kenttä siis mennyt. Ja seuraava kuva. Niin. Eli poikkeamat liittyvät tietenkin pitkän aikavälin suuntauksiin hajauttamisesta aina 90-luvun lopusta lähtien. Hajauttaminen alkoi siis jo ennen kriisiä. Eli näistä kehityssuuntaa on havaittavissa valtioissa, joissa tällainen työehtosopimusmenettely on ollut hyvin vahvaa aikaisemmin. Eli voidaan arvioida, että vuodesta 2008 hajauttamismenettely on kiihtynyt erityisesti eteläisimmissä jäsenvaltioissa. Ja, mutta tämä hajauttamis- ja menettely itse asiassa vaatii lisäarviointia, varsinkin kun ajattelemme koordinointia. Ja tämä tarkoittaa sitä työehtosopimuksissa, että Täytyy nähdä, mikä on työehtosopimuksen suhde eri tasojen sopimuksiin. Esimerkiksi jos ajattelemme käytännön toimintaa ja sitten ihan yritystason yleisiä työehtosopimuksia ja sitten myös yksiköiden välistä koordinointia samalla tasolla, samantasoisesti ikään kuin. Eli tässä nyt tutkimuksemme tuloksia koordinoinnin heikentymisestä vuoden 2008 jälkeen suurimmassa osassa valtioissa. Näin on käynyt Irlannissa, Kreikassa ja Romaniassa, eli näissä niin kutsutuissa troikavaltioissakin ja osittain myös Portugalissa. Tämä on merkittävää havaita, koska hajauttaminen on todellakin selvä suuntaus selvä tosiasia ja se, oli, se lähti liikkeelle jo ennen kriisiä ja se on nyt vain eh, kiihdyttänyt vauhtiaan ja jatkunut edelleenkin. Ja näin moni, muutamissa maissa, kuten Saksassa tai muutamissa muissa, on yrityksiin pohjautuva työehtosopimusmenettely enemmän käytössä ja näin hajauttaminen on tapahtunut hyvinkin koordinoidusti. Ja näin vuoro, yhteiskunnallinen vuoropuhelu ja ammattiliitot on toteutunut, kun ammattiliitot ja työnantajajärjestöt ovat voineet keskustella asioista ja näin ei ole jouduttu heikentämään työehtosopimusten lopullisia tuloksia. Niin nyt tämä varmaankin on jo viimeinen kuva, kohta puheenvuoroni siis päättyy, mutta kaiken kaikkiaan nämä suuntaukset käyvät esiin paljon paremmin tuosta kertomuksesta, mutta kuitenkin sen verran, että tosiaan tuloksena voidaan nähdä se, että yksi indikaattori näkyy, eli tuo, miten laajalti nämä työehtosopimukset kattavat työmarkkinat. Ja tässä taulukossa näkyykin. 90-luvun lopputilanne ja tuo kaiken kattavuus oli keskimääräisin 68 prosenttia ammattiliittojen työnantajajärjestöjen kannalta. Se on vähentynyt 2007 vuoteen mennessä 66 prosenttiin ennen kriisiä, jotta sitten vuodesta 68 2008 tuo keskiarvo on huomattavasti laskenut, eli viimeisimpien lukujen, eli 2012 lukujen jo, tilanne on 61 prosenttia, näin 7 prosenttia vähemmän kuin 90-luvun lopulla. No, tämäkin on otettava tietysti huomioon monista eri näkökulmista ja merkittävää on havaita se, että maat, joissa on alle 40 prosenttia tuo kattamisala ollut, niin se on suora, se on suorastaan kaksinkertaistunut 90-luvulta. Eli niissä maissa, joissa oli, on aika kattava tuo työehtosopimusten kattamisalue ollut jo aikaisemminkin, niin se on pysynyt suhteellisen, se on vähän laskenut, mutta sitten muuten pysynyt suhteellisen saman, samana. Ja, mutta sitten niissä maissa, joissa tuo luku oli 20 20 ja 60 prosentin välillä, niin voidaan nähdä tuon tilanteen muuttuminen vahvempaan suuntaan. Ja tämä merkitsee sitä, että yksi kolmas osa kaikista eurooppalaisista valtioista ja suurin osa työnantajista ja työntekijöistä näissä maissa eivät itse asiassa kuulu näiden työehtosopimusten piiriin. Eli näin moni ei kuulu Euroopan unionissa työntekijänä työehtosopimuksen piiriin. Ja sitten lopuksi kollegani tietysti varmasti tarjoavat yksityiskohtaisempia ja päivitetympiä tietoja eri tapauksista, esimerkiksi Romaniasta. Romaniassa 90-luvulla luku oli alhaisempi, sitten se nousi ja nyt sitten ollaan jossain 30-35 prosentissa, eli kyllä se on aika huima muutos. Kyllä, ja Portugalissakin tilanne on suurin piirtein sama. No niin, tämä on viimeinen kuva, jossa näkyy nämä, näkyvät nämä suuntaukset työehtosopimusneuvottelujen kattamis alas. No niin, kiitokset ja voin tietysti vastata kysymyksiin, jos sellaisia esityy. Dank. Jetzt Nyt on vuorossa Maria Kaskampus-Lima, Troikan vaikutus Portugalissa ja 10 minuuttia siis. Uh, good, good morning. Hyvää huomenta. Minun esitykseni otsikko on Troikan vaikutus työehtosopimusten rapautumiseen Portugalissa muuttavat säännöt ja tulokset. Lähtökohtana on se, että meillä ei välttämättä ole nyt kuitenkaan keskustelua, mutta tärkeää on kuitenkin korostaa sitä, että politiikka, jota Portugalissa on pantu toimeen vuodesta 2011, etenkin eh, vuonna 2012, vuosina 2012, 13 ja 14, osittain myös vuonna 2015, olivat tulosta siitä, että Portugalissa pantiin toimeen yhteisymmärryspöytäkirjaa Troikan kanssa, joka minun mielestäni edusti sellaista asioiden puuttumisen tasoa kansainvälisen, kansainvälisen valtorahaston ja Euroopan tasolta – alueille, jotka aiemmin eivät kuuluneet Euroopan tason tai valuuttarahaston toimivaltaan. Tässä puututtiin työehtosopimuksiin, palkkojen määrittämiseen, ja siinä mielessä voimme puhua poikkeuksellisesta tilanteesta. Yhteisymmärryspöytäkirja, jonka Sosiaalisten pöytäkirja allekirjoitti väliaikaisen hallinnon aikana. Sen pani toimeen oikeisto-keskustalainen koalitio. Ja jotenkin tämä koalitio ei onnistunut pelkästään panemaan toimaan, toimeen tätä yhteisymmärryspöytäkirjaa. Joissakin asioissa se meni jopa pitemmälle kuin mitä Troikka vaati. Esittelen joitakin pääkysymyksistä, jotka koskevat yhteismyöllisyyspöytäkirjan toimeenpanoa. Katson vaikutuksia, joita sillä on, ja mietin näitä vaikutuksia. Yksi oli selvää yhteismyöllisyyspöytäkirjassa, nimittäin ajatus palkkojen jäädyttämisestä julkisen ja myöskin urakehityksen jarruttamisesta julkisella sektorilla, mikä lopetti neuvottelut ja kaikki mahdollisuudet työehtosopimuksiin näistä asioista. Ja tämä oli siis jakso 2012-2015, jolloin näin oli. Saman aikaan vaadittiin myös sitä, että jäädytettiin pakollinen vähimmäispalkka, mikä vaikutti vuosien, neljän vuoden ajan – niin siis väestö, väestö suurin osaan tuloon. Se myös vaikutti työehtosopimuksiin siinä mielessä, että monilla sektoreilla alhaisempi palkkataso on juuri vähimmäispalkka. Eli jos vähimmäispalkka jäädytetään, silloin jäädytetään neuvottelutkin tuolle tasolle. Mitä tulee sitten sitten muutokseen oikeudellisissa puitteissa, jotka koskevat työsopimuksia. Mitä olivat tärkeimmät muutokset? Yksi tavoitehan oli hajauttaminen. Hajauttaminen eh, yhteisymmärryspöytäkirjan mukaisesti toteutettiin eh, kilpailu, kilpailuttamalla palkkoja ja lisäämällä joustavuutta, mutta minkälaista hajauttamista tämä oli, pitäminen hiukan ajassa taaksepäin vuoteen 2008. Ja vuonna 2008 jo ja vuonna 2009 määriteltiin, että edustukselliset rakenteet, jotka eivät perustuneet ammattiliittoihin työpaikalla, saattoivat tehdä, saattoivat solmia työehtosopimuksia, jos niillä oli siihen ammattiliittojen valtuutus. Tämä oli jotakin uutta, koska mitä nyt edelleenkin tapahtuu, on se, että ammattiliitot ovat niitä, jotka ensisijaisesti ovat oikeutettuja neuvottelemaan yritystasolla riippumatta siitä, mikä on yrityksen koko. Vuonna 2008 uusi sääntö otettiin käyttöön, että liittoa, liiton kuulumattomat edustavat rakenteet saattavat neuvotella eh, ilman eh, ammattiliittojen valtuutusta tai yrityksiä, jossa on alle 500 työntekijää. Yritykset alentaa tätä kynnystä neuvotteluille on, niitä on tehty. On todettu, että nämä on ehdotus siis jopa, että nämä saattaisivat neuvotella jopa ilman valtuutusta nämä ammattiliittoihin kuuluvattomat edustajat. Ajatus on siis siitä, että neuvoteltaisiin ilman valtuutusta ammattiliitoilta. Sitä ei kuitenkaan päästä toimeen, koska Portugalin Perustuslaki kieltää tämän. Muita toimia kuitenkin oli, kuten alennettiin äh, työntekijän määrää neuvotteluvalten varten tällaisissa hajauttamisissa. Tämä hajautumista mentävä nopeasti eteenpäin. Se on hiukan outoa Portugalissa. jos katsoo sitä, mitä, mikä on järjestelmisaste Portugalissa Amsterdamilaisen instituution mukaan, se on 18,5 prosenttia, siis järjestäytymisaste. Mutta jos katsoo kuitenkin sitten yrityksiä ja, yrit- ja edustusrakenteita yrityksissä, Portugali on Euroopan unionissa se maa, jossa on alhaisin yritysten aste, yritysten osuus, joissa on tällaisia edustuksia rakentaa. Vain 8 prosentissa yrityksiä Portugalissa on työntekijöiden edustus. Mikä siis oli ajatus tässä hajauttamisessa tässä yhteydessä? Yhdessä tämän kanssa ja osana tätä Troikka vaati muutosta sääntöihin, jotka koskevat työttömyysten aluetta, vaikutusalueet, jotka olivat tässä saakka olleet automaattiset, nyt riitti, että työmarkkinaosapuolet vaativat jonkinlaista laajentumista. Todettiin, että vain yritykset, jotka edustavat 50 prosenttia työvoimasta, saattoivat laajentaa näitä sopimuksia. Näin oli kolmen vuoden ajan. Tulokset olivat dramaattisia, niin kuin tulemme näkemään. Ja viime, vuoden 2014 viimeisten kolmen kuukauden aikana tuli tilaa laajentaa tätä, mutta ongelmaa kokonaisessa ratkaista. Ja lopuksi vähäisimpänä ei kuitenkaan ajatus siitä, että työsopimusten äh, määräaikaan, laajennettiin, alennettiin 53 vuoteen. Ja viimeisenä, vähäisempänä se, että saataanko nyt yksilöllisiä neuvotteluja työpaikalla työajasta, työaikatileistä ilman ammattiliittojen osallistumista. Voimme ymmärtää, tämä on kanta ammattiliitto, asettumista ammattiliittoja vastaan? Um, I said before that uh, the Sanoin jo aiemmin, että hallitus ryhtyi erinäisiin toimiin, jotka menivät pitemmälle kuin mitä vaadittiin yhteisymmärryspöytäkirjassa. Julkisella sektorilla kysymys ei ollut pelkästään palkkojen jäädyttämisestä, tapahtui myös palkkojen nimellisiä leikkauksia jo 2011 ennen troikkaa, mutta tätä jatkettiin hallituksen toimesta ja kaikki palkat, joiden suuruus oli yli 1500 euroa, olivat tällaisten leikkausten kohteena. Oli myöskin leikkauksia lomakorvauksiin, joulukorvauksiin – työaika lisääntyi 40 tuntiin julkisella sektorilla, leikattiin lomia ja estettiin työehtosopimukset julkisella sektorilla. Yksityisellä sektorillakin oli joitakin toimenpiteitä, joten vaikutus yliaikoihin ja leikkauksia palkkoihin. No vaikutus näin, mikä näillä nyt oli sitten näillä uudistuksilla – tässä on taulukko, jota voitte katsoa hiukan äh, lähemmin sitten, mutta pohjimmiltaan kysymys on siitä, mitä tapahtui. Sanon tämän tästä käyttäen käsitettä flow. Kollega Eurofoundissa sanoi, että se miten kattavia työehtosopimukset ovat, se las koskee siis siinä mielessä, mitä tapahtui joka vuosi neuvottelujen osalta, jotka vietiin päätökseen, kuinka monta, kuinka monta työntekijää katettiin joka vuosi neuvotteluilla, kuinka monta sopimusta allekirjoitettiin ja niin edelleen. Tämä viittaa siihen, tämä taulukko. Ja tässä on selvää. Seuraava. Oli selvää laskua sektorikohtaisissa sopimuksissa, sektorikohtaisissa sopimusten määrässä, mutta yrityskohtaiset sopimukset ovat hiukan vaihtelevia, mutta työntekijöiden määrä, joita nämä sopimukset koskevat, kun sopimuksia on uudistettu tai kun on tehty uusia sopimuksia, on alentunut dramaattisesti miljoonasta 400 000 400 000 200 000 vuoden 2013 jälkeen. Jos katson tätä kattavuuden astetta, niin tilanne on vieläkin dramaattisempi. Tämä merkitsee sitä, että vuonna 2009, 2010 ja 2011 noin 50 prosenttia työntekijöistä oli olemassa olevien sopimusten piirissä, siis prosenttina työvoimasta, ja tämä putoaa noin 10 prosenttiin vuonna 2012, 13 ja 2014. Sitten palkkakehitys. Nyt on katsottava sitäkin. Ajatellaan tätä kolmea vuotta vuodesta 2012 hyvin pieni osa työnte- työtekevistä on äh, saanut palkkoihinsa päivityksiä liittyen työsopimuksiin. Seuraus tästä on seinä, että eli se mitä työntekijöiden osuus PKTstä on ollut, se on alentunut. Tämä vaikutti myös eriarvoisuuden ja köyhyyden lisääntymiseen. Lopuksi voimme sanoa, että toimenpiteet liittyvät hajauttamiseen, vaikka on uusia lakeja, uusia sen, niillä ei ole mitään vaikutusta. Vähimmäispalkan jäädyttäminen ja tiukemmat kriteerit työehtosopimuksen laajentamiselle olivat vaikutuksestaan kielteisiä. voidaan sanoa, että oli vaatimuksia sille, lisääntyviä vaatimuksia sille, että työntekijät halusivat sopimuksia, ja toimenpiteitä, tuota, ei ollut yhteisössä suunniteltu, esimerkiksi yliaikalomat, niillä oli vaikutuksia työvoimakustannuksen alentamiseen julkisen sektorilla. Tämä sopimusten tekeminen estettiin ja toimenpiteet, joita ei ollut suunniteltukaan yhteisymmärryspöytäkirjasta, niin oli valtaisen vaikutus siinä, miten ne leikkasivat työvoimakustannuksia. Nyt Troikan jälkeinen aika, saisinko vielä minuutin? Okay, in the last, uh, in the... Viimeisellä <clears throat> neljänneksellä 2014 oli muutoksia vähemmäispakkaa nostettiin rajallisesti 40 80 325 euroon ja myöskin määräyksiä, jotka liittyvät tämän laajentamiseen, jotka liittyvät sopimuksiin, mutta nämä olivat ehkä rajallisia. Tärkeintä tietää nyt on uusi poliittinen sykli, jonka sosialistihallitus avasi, jota tukevat, tukee vasemmisto. Tämä siis marraskuusta 2015. Kysymys on tavoitteena on siis nyt kääntää lehteä, mitä säästöpolitiikkaan tulee, on tehty tärkeisiin sopimuksiin osittain, on peruutettu leikkauksia julkisella sektorilla palkkoihin, on pyritty palaamaan 35, on palattu 35 viikon työpäivän tunnin työviikkoon, ja on otettu käyttöön asteittainen vähimmäispalkan korottaminen. Tämä hallitus on sitoutunut siihen, että se edistää julkisen sektorin työsopimuksien luomista, mukaan palkat ja työaika, ja se pyrkii suosimaan säännöllistä työsopimusten solmista. Se haluaa helpottaa yritystason sopimuksia, haluaa parantaa sosiaalista vuoropuhelua ja kolmikantaa toimintaa kansallisella tasolla. Kysymys on jatkuvasta keskustelusta, joka liittyy siihen, miten katsoo jotakin toimenpiteitä, niin miten ketä koskevat sopimukset, miten ne selviävät tämä sopimukset tässä ympäristössä. Käydään jatkuvaa keskustelua siitä, tullaanko sääntöjä muuttamaan niin, että annetaan mahdollisuus elpyä katastrofista joka koski työehtosopimuksia Portugalissa. So, nun, dankeschön. Äh, Kiitoksia. Nyt on vuorossa Triff, joka kuvailee tilannetta Romaniassa. Olisin kiitollinen teille, jos saisitte pysyttettyä kymmenissä minuutissa, koska muuten tulkit suuttuvat meidän pitäisi lopettaa tämä 12.30 mennessä. Uh, Oikein paljon kiitoksia kutsusta keskustelemaan Troika-ohjelman vaikutukseen Romanian TES-neuvotteluihin. Yleisesti ottaen voin sanoa, että Troikan myötä TES-järjestelmään tuli melkoisia muutoksia. Haluaisin keskittyä kolmeen seikkaan. Ensimmäinen mitä tulee säästötoimien vaikutukseen TES-neuvotteluihin ja miten tämä on taas vaikuttanut työntekijöiden ja työmarkkinaosapuolten asemaan. Ja sitten lopuksi vielä lyhyesti siihen, miten työmarkkinaosapuolet yrittävät puuttua tilanteeseen. Tästä taas on nähtävissä, että ennen Romaniaa, niin kuten Irlannissa, niin meillä oli BKT-kasvun luku aika korkea, mutta siitä huolimatta vaje on kasvanut ja kriisin myötä vuonna 2009 Troikalta oli hallituksen lainattava rahaa. Ja sitten tästä nähdään, että me lainasimme Troikalta noin 20 miljardia, eli paljon vähemmän kuin Kreikka ja Irlanti ja muut. Mutta siitä huolimatta Romanian oikeistohallin, keskusta oikeistohallitus ryhtyi tiukkoihin säästötoimenpiteisiin. Jos katsotaan, mitä käytännössä tehtiin, jos katsotaan näitä varsinaisia toimenpiteitä, yhtenä esimerkkinä täällä on puhuttu Portugalin palkka palkkajäädytyksistä, mutta meillä palkkaa leikattiin 25 prosentilla ja lisäksi muistakin hyödystä luovuttiin tai niitä leikattiin. Ja työntekijät muun muassa joutuivat ottamaan kymmenen päivää ikään kuin pakkolomaa ja se taas vaikutti kokonaispalkkaan. Mitä tulee 25 prosentin palkkaan leikkaukseen, siitä on luovuttu sitten vuoden 2012 asteittain. Ja sitten näihin varsinaisiin toimenpiteisiin, menettelyllisiin toimenpiteisiin, niillä on tietenkin TES-neuvotteluiden osalta pitkäaikaisia vaikutuksia. Ja Troikan ohjelman keskeisin vaikutus näkyy tässä. Eli työmarkkinoiden sääntelyä purettiin ja tähän liittyen tärkeänä nämä työttömyysluvut. Työttömyys ja työmarkkinoiden joustamattomuus ei ole ollut mikään ongelma. 7-8 prosenttia romanilaisista lähti maasta vuosina 2000, vuoden 2008 jälkeen. Tässä näettekin nämä luvut. Eli jos tarkastelemme niitä keskeisiä muutoksia, jotka liittyvät työntekijöiden oikeuksiin, niin oikeastaan tämä tarkoitti vain työnte- työnantajille enemmän oikeuksia, helpompi palkata ja irtisanoa ihmisiä tai liittojen edustajia yritystasolla – työnantajat voivat käyttää joustavia työaikamalleja hyödykseen omia tarpeita huomioiden ja työnantajien on helpompi muuttaa työtaakkaa aikaisemmin. Heidän oli kuitenkin neuvoteltava liittojen edustajien kanssa. Mitä tulee sitten oikeuksien muutokseen, puhuttiin aina työmarkkinaosapuolten neuvotteluista, mutta siitä ei käytännössä voida puhua, sillä työmarkkinaosapuolten näkemyksiä ei kuultu laisinkaan. Ja tämä taas tarkoittaa sitä, että työmarkkinaosapuolet eivät voi neuvotella niin sanotusta yleissopimuksista. Meillä on ollut tällainen laki jo vuodesta 1998. Mitä tulee alakohtaiseen tilanteeseen, niin siellä on aika lailla vaikeampaa toimia, eli yksityisellä sektorilla mitään TES-neuvotteluja ei käyty. Ja kuten näette, niin alakohtaisten sopimusten määrä laski huomattavassa määrin. Ja ne, jotka jäävät voimaan, niin, niin se liittyy vain ainoastaan niihin aloihin tai yrityksiin, joissa työntekijät ovat liittojen jäseniä. Neuvotteluiden mahdollisuus heikkeni myöskin yritystasolla. Tässä vain muutettiin kynnystä järjestäytymisasteen osalta se muuttu, meni 35-50, eli työehtosopimusneuvotteluiden määrä laski huomattavassa määrin Eli oikeastaan ennen vuotta 2010 kaikista, kaikilla aloilla oli sopimus olemassa, mutta vuoden 2010 jälkeen enää kolmas osassa tapauksia, tapauksista. Vain 15 prosenttia sopimuksista neuvotellaan liittojen kautta, mutta myöskin työntekijöiden edustajat voivat neuvotella sopimuksista ja on tietenkin selvää, että näiden sopimusten laatu ei ole häppöinen. Mutta haluaisin kiinnittää huomenna tähän parhaaseen mahdolliseen skenaarioon. Eli neljä, viisi yritystä, jotka ovat liittojen kautta neuvotelleet TES-sopimukset, niin se on kyllä aika lailla pieni osa Nämä neljä ensimmäistä tapausta ja esimerkkiä, nämä ovat alojen mukaan johtoasemassa, liitot ovat vahvoja ja niillä on hyvät suhteet yrityksen hallintoon. Ja liitot ovat sanoneet, että aika lailla vaikeampaa on sitten neuvotella sopimuksen näillä muilla aloilla. Kuten näette, työaika on lyhentynyt viidestä päivästä neljän kesäaikana. Palkkoja on tietenkin laskettu. Työvoimaa on laskettu. Ja sitten metallialalla oikeastaan uudet työntekijät saavat vain määräaikaisen työsopimuksen, siinä siis parhaimmat tapaukset. Tähän liittyy vielä toinenkin asia – tämä elintarvikeala, jolla ei ollut sopimusta laisinkaan. Kriisin aikana omistajuus muuttui ja uusi hallinto aika lailla autokraattisesti johti toimintaa ja se taas johtui, johti siihen, että vuonna 2014 perustettiin liitto. Ja sitten tästä taas ihan lyhyesti sen verran, että näiden lainsäädäntömuutosten myötä vaikutukset olivat erilaiset, riippuen siitä, mistä yrityksestä oli kyse. Tämä muutti muun muassa työnantajien suhtautumiseen työnantajiin, sillä heidän oikeutensa ovat kasvaneet huomattavasti sitten vuoden 2011. Ja tämä vaikutti myöskin liittojen mahdollisuuteen saada ö, enemmän vaikutusvaltaa. Yksi räikeä esimerkki on se, että oikeastaan liitto voi kyllä, liitolla on suuri jäsenmäärä, mutta käytännössä työnantaja voi tehdä mitä lystää. Ja sitten työmarkkinaosapuolten osalta hajautumista on ollut havaittavissa. Ja yksi edustaja sanoikin, että tämä auttaa hallitusta, sillä hallitus voi määrätä yksipuolisesti uusista säännöistä. Silloin keskusta, oikeisto keskusta vasemmisto oli vuoteen 2015 asti vallassa. No mitä tähän asti on tehty asian käsittelemiseksi? Tähän suhteen on te, ollut vireillä pari pyrkimystä. Vasemmisto keskustahallitus, joka vuonna 2012 tuli valtaan, niin he sopivat suurimman liiton kanssa siitä, että lainsäädännössä pitäisi noudattaa kansainvälisen työjärjestön yleissopimuksia. Troika kuitenkin vastusti tätä ajatusta. Oli aika yllättävää, että Troika oli sitä mieltä, että tällaisia muutoksia tarvittaisiin. Mielenkiintoista on se, että vuoden 2009 jälkeen jotkut liitot onnistuivat lisäämään vähittäiskauppa-alalla ja IT-alalla jäsentensä tai työntekijöiden järjestelmää käyttäytyneisyyttä. Dacia Renault on yksi hyvistä esimerkkeistä, He onnistuivat nostamaan vuonna 2008 palkkoja 10 prosentilla, mutta sitä edelsi 16 päivän lakko tai työn seisaus. Ja lopuksi vielä seuraava Melkoinen TES-neuvotteluiden hajauttaminen on syntynyt ja järjestäytymisaste tai ylipäätään sopimusten käyttö on aika lailla vähentynyt. Tämä on vaikuttanut huomattavasti työntekijöiden ja työmarkkinaosapuolten asemaan. Työolot ovat heikentyneet. Ja no, mitä tulevaisuus tuo tullessaan? Mitä voisimme tehdä, jotta Romaniassa työehtosopimuksia voitaisiin saada taas käyttöön? Jotta TES-neuvotteluiden teille päät, päästään, niin silloin täytyy todellakin lainsäädäntöä muuttaa siten, että ne ovat lähempänä ilon määräyksiä. Jotta legitimiteetin taso nousisi, niin no, tietenkin voidaan sanoa, että jotkut yrittävät tehdä, liitot yrittävät saada enemmän jäseniä riveihinsä, mutta olen keskustellut myöskin äh, työnantajajärjestöjen edustajien kanssa. He harkitsevat myöskin työntekijöiden oikeuksien lisäämistä, joten sanoisin, että nyt tarvitaan enemmän tukea liittojen puolella, erityisesti ne, jotka vähittäissektorilla pystyvät saamaan väkeä riveihinsä. He kaipaavat tukea muualta, eli kyse on koulutuksesta ja myöskin rahoituksellisesta tuesta toimintansa varmistamiseksi. Ja lopuksi vielä kiitokset ja mielelläni vastaan mahdollisiin kysymyksiin. herzlichen Dank. Kiitos. Minun täytyy todeta, että tilanne on se, että emme voi enää keskustella tästä. Joudumme keskeyttämään kokouksen nyt. Tämä on tarpeen myös siksi, että kello 15.30 me jatkamme. Silloin on kaksi muuta esitystä vielä, mutta mutta tällainen puolivälin lopputulos olisi se minusta, että jos toimitaisiin Troikan mukaan, ammattilaiset voisivat solmia työehtosopimuksia vain 29. helmikuuta kello 24 ja kello 0 välillä. Tästä näyttää olevan kysymys. Ja se, mitä te sanoitte, oli edes lopputulos ajatellen palkkakehitystä yksittäisissä maissa. Tällä on jatkuvaa vaikutusta Saksalainen, saksalainen tutkimuksen mukaan palkkakehityksestä Kreikassa vuodesta 2011-2014 tiedän, että yhdestä, tuhannesta sopimuksesta 70 prosenttia on sellaisia, että niissä ei ollut mukana ammattiliittojen edustusta, niitä solmittaisiin näistä yhdestä tuhannesta sadasta 98 29 prosenttia sisältää palkkojen alennusta leikkauksen palkkoihin. Eli tulemme katsomaan tätä vielä niitä tilanne tulee siis huononemaan, jos ajatellaan sosiaalista tilannetta ja palkkakehitystä näissä maissa. Tässä ei pysytä niin sanottujen kriisimaiden sisällä, tämä ei pysähdy niille rajoille. Siitä meidän täytyy olla tietoisia. Tämä vain kommenttina minulta. Me, meillä on iltapäivällä enemmän aikaa syventää tätä keskustelua. Minä nyt toivotan teille – rentouttavaa lounastaukoa. Tapaamme kello 15.30. Kiitos.